Euh, Hyvät kollegat, äh, ehdotan, että aloitamme tämän aamupäivän työskentelyt. Ja aloitamme kohdasta kahdeksan. Tarkistusten käsittely rouva Elisabeth Schröterin mietintöön, jossa puhutaan, se on uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittämisestä tämä mietintö on saanut jo 136 tarkistusta meille jää aika paljon liikkumavaraa keskustelua varten ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Minun täytyy aluksi kiittää suuresta kiinnostuksesta ja monista tarkistusesityksistä, jotka todellakin suuressa määrin ovat voitto. Mietinnön on joitakin poistoja ja kaikki tietävät, jotka ovat olleet esittelijöitä, että se nyt ei herätä mitään suurta ihastusta, mutta e, kaikki muut esitykset ovat todellakin sisällöllisesti voitto. Ja toimistossani olemme jo pyrkineet kokoamaan niitä niin, että saataisiin aikaan kompromisseja yksittäisistä kohdista. Näistä, näistä, näistä tarkistuksista voitaisiin saada sovitettua tekstiin. Sen lisäksi on vielä viisi valiokuntaa, jotka laativat lausunnon. Ja näissä valiokunnissakin on tehty yli 60 tarkistusta. Useimmat valiokunnat ovat jo äänestäneet. Olemme seuranneet äänestyksiä ja olemme tehneet tällaisia väliaikaisia listoja siitä, mitä on päätetty. On vielä yksi valiokunta, teollisuusvaliokunta, joka on hyvin tärkeä valiokunta, jossa on tehty todella monia tarkistuksia ja joissa pitkälti on kysymys myös sisällöllisestä panoksesta. Ja siksi minä olen kirjoittanut jo varjoistelijoille, että he vielä eivät ole voineet saada kompromissia, koska pitää odottaa sitä, mitä osia teollisuusvaliokunnan esityksestä voi tulla mukaan. Ja mistä jos me voimme sitten sanoa, että meidän kompromissimme, ajatellen puiteedellytyksiä energia- ja tuuspolitiikan osalta, raukeavat, koska ITRE on jo tehnyt erinomaisen päätöksen samoista asioista. Tätä olemme siis odottaneet, tämä tullaan saamaan tänään, joten odotan, että joko tällä viikolla tai viimeistään maanantaina kaikki kompromissitykset minä saan toimitettua eh, varjoesittelijöille niin, että heille jää riittävästi aikaa käsitellä ja tarkastella asiaa. Kysymys on todellakin monista esityksistä. Ja tästä syystä me todellakin tarvitsemme riittävästi aikaa. Saman aikaan olen joidenkin kanssa, jotka ovat tehneet tarkistuksia silloin, kun on kysymys tällaisista mm, yksity- yksilöllisistä ratkaisusta, Eh, lähettänyt esityksiä näihin, näihin tarkistuksiin. Osittain olen saanut vastauksia omiin vastauksiini, osittain vastauksia vielä ei ole tullut. Joka tapauksessa minusta on tärkeää, että tiedätte varjoesittelijöinä tai ylipäätään tarkistuksen tekijöinä, että te voitte milloin tahansa ottaa minun yhteyttä ja kysyä, mitä minun esitykselle tapahtuu tai mitä, minä, mitä siitä ajatellaan. Voidaan sanoa, onko se osa kompromissia koska on todellakin paljon yhdistyksiä tiettyihin kohtiin, tai sitten me voimme käydä yksilökohtaisia neuvotteluja. Minä en pidä poistoista, olen myöskin otsikkojen muuttamista vastaan. Meillä on tehtävä, joka on löyty lukkoon aloitemietinnössä. Se on hyväksytty tietyssä muodossa ja minusta on tärkeää, että mietinnön sisältö vastaa tätä annettua tehtävää. Ehdottaisin, että varjoistelijat kenties nyt kertoisivat kommenttinsa ja ehkä eivät tarttuisi nyt täysin yksityiskohtiin, ei ole mitään järkeä käydä nyt läpi kaikkia yksittäisiä asioita, koko valtavaa listaa, mitä tapahtuu yksittäisille tarkistuksille. Siihen on soveliaampaa kirjallinen työskentely. Merci. Kiitos. Madame Seria ja Miss Essaja. Edustaja Essaja, olkaa hyvä. Kiitoksia, johtaja. Liityn näihin esittelijän kiitoksiin kollegoille. Nämä tehdyt muutosesitykset ovat pääasiallisesti tätä raporttia, tätä mietintöä edelleen rakentavia. Eh, ensimmäisenä haluaisin puuttua näihin muutamiin lähdeviittauksiin, joita on muutosesityksissä 1-7 ja se, että olen itse esimerkiksi tehnyt näitä lähdeviittauslisäyksiä, on juuri sen tähden, että haluan tasapainottaa käytettyjen lähteiden luetteloa. Kohdassa tai muutosesityksessä 10-13 on käsitelty työllisyyspotentiaalia sekä myöskin tukia, niin verotuksellisia tukia kuin sitten suoraa tukea näille työpaikoille. Ja olen omissa muutosesityksissäni halunnut korostaa sitä, että täytyy näiden tukien käytön perustua tutkimustuloksiin ja tieteellisyyteen, koska tällä hetkellä tältä alalta on aika vähän kattavaa tutkimusta, joten näiden erilaisten työllisyyslukujen käyttäminen on hivenen, tai olisin niissä hivenen varovainen. Uskon, että tässä taloudellisessa tilanteessa me kaikki toivomme lisää työpaikkoja, me toivomme hyvinvoinnin kasvua ja toivomme, että tämä uusi kestävä talous voisi olla niitä tuomassa, mutta täytyy myöskin muistaa kokonaisuutena se, että julkiset taloudet ovat tällä hetkellä äärimmäisen haavoittuneessa tilassa, ne ovat syvästi velkaantuneita ja siksi on tarkasti mietittävä erilaisten tukien ja verohelpotusten käyttöä ja muistettava se, että tarvitsemme kokonaistaloudellisesti kestävää lähestymistapaa. Ja tämä on oikeastaan, voisiko sanoa, näiden omien muutosesitysteni se ydin. Eli tarkastellaan kokonaistaloudellisesti kestävää tapaa lähestyä. Sitten näissä muutosesityksissä 14, 15 16 on aika paljon keskitetty työolosuhteiden arviointiin ja tässäkin kohtaa uskon, että muutamilla sanamuutoksilla pääsemme hyvään kompromissiin. On muistettava se, että meillä esimerkiksi Pohjoismaissa on yleiskattavat työehtosopimukset, jolloin välttämättä emme voi sanoa, että nämä kestävät työpaikat olisivat sen huonompia työpaikkoja kuin mitkään muutkaan työpaikat, vaan meillä työehtosopimuksilla pidetään huolta, että myöskin uuden alan työpaikkoja koskevat aivan samat työehtosopimukset kuin niin sanottua vanhaa taloutta. Oikeastaan puuttuisin enää kahteen kohtaan, joiden kohdalla sitten itse ja oma puolueryhmäni on vähän ehdottomampi näissä lähestymistavoissa ja ne liittyvät näihin muutosesityksiin 54-63, jossa puhutaan sukupuolikiintiöistä. Pohjoismaisena naisena tasa-arvon vankkana kannattajana näin, että erilaiset kiintiöt eivät ole se oikea tapa korostaa ja edistää sukupuolten tasa-arvoa työpaikoilla, vaan ennen kaikkea se, että luodaan yhtäläiset mahdollisuudet koulutuksen kautta niin miehille kuin naisille. Eh, en haluaisi olla se niin sanottu kiintiönainen erilaisissa hallituksissa tai vastaavissa. Ja sitten viimeisenä kohtana eh, nämä muutosesitykset 102-104, jotka liittyvät Dopinin veroon, erilaisiin siirtymärahastoihin, uusiin veroihin ja vastaaviin. Ja näissä myöskin alleviivaisin sitä, mitä aiemmin sanoin, että tässä taloudellisessa tilanteessa uuden erilaisten verojen asettaminen, siinä tulee olla äärimmäisen varovainen ja näitä asioita tulisi tutkia ennen kuin näitä veroja lähdetään yrityksille laittamaan. Ja esimerkiksi Topinin verostahan ryhmämme kanta on ollut se, että tätä asiaa tulisi ensin tutkia ja siinä mielessä emme tähän kohtaan pysty suhtautumaan samalla positiivisuudella kuin mietintö, pohjamietintö lähtee. Ja viimeisenä asiana toivoisin, että tämän raportin halki pääsisimme yksimielisyyteen siitä, että käytämmekö sanaa vihreä työpaikka vaiko kestävän talouden työpaikka. Uskon, että tämä käsite sekamelska hivenen hämmentää eri Muutosesityksissä olemme käyttäneet eri sanaa, eli päätetään, että onko se green job vai onko se sustainable job. Ja uskon, että tässä varmasti pääsemme sitten varjoraportöörien kanssa yksimielisyyteen, mutta olisi hyvä järjestelmällisesti käyttää samaa. Ja itse olen tämän sustainable-sanan kannalla, kuten joskus aiemmin tuolla totesin, niin tämä Green Jobs on ehkä hivenen poliittisesti värittynyt. Kiitoksia. Euh, Jos tässä on kyse vain yleisestä kielenkäytöstä, niin kyllähän voitaisiin myös ehdottaa tiettyä synteesiä. Voitaisiin puhua vihreistä ja kelvollisista työpaikoista. Edustaja Dixon ja sitten edustaja Mann. Tack för ordet, fru ordförande. Kiitos ähm, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää hyvästä mietinnöstä. Olen käynyt lävitse nämä tarkistukset ja olen nähnyt niissä sekä parannuksia e, ja myös tarkistuksia, joista en ole samaa mieltä. Täällä on myös tarkistuksia, joiden merkitystä en ymmärrä. Esimerkiksi, että poistetaan viittaus pitkäaikaisiin, pitkän aikavälin puitteisiin, jotta teollisuus voisi toimia paremmin niin, että se kykenisi arvioimaan tulevaisuutta. Minulla on pitkä kokemus työnteosta teollisuudessa ja tiedän sen vuoksi, miten suuri merkitys pitkällä, pitkän aikavälin suunnitelmilla on, niin että voidaan suunnitella tuotantoa. Ja luonnollisesti, kun on kysymys tällaisista uusista työpaikoista, niin silloin on oltava pitkän aikavälin puitteet niille. Meillä on tähän 136 tarkistusta ja tässä on paljon samankaltaisia tarkistuksia, jotka ovat enemmän rakentavia kuin toiset. Mutta minä näen, että meillä on hyvät pohja jatkokeskustelulle ja odotan todellakin keskustelua kompromissitarkistuksista ensi viikolla, kun olemme saaneet lausunnot muilta valiokunnilta. Myös minä pidän positiivisena sitä, että voisimme löytää kompromisseja, joista voisimme sopia sen vuoksi, että tämä asia on todella tärkeä ja on tärkeää, että me saamme paljon tukea tämän mietinnön taakse. Joten toivon todellakin, että saamme tehtyä kompromisseja ja pääsemme sitten hyvään lopputulokseen rajojen ylitse. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Edustaja Mann ja sen jälkeen Roo Martin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Elisabeth Schroederia pelkästään mietinnöstä, vaan myös siitä, että hän sanoi, että hän haluaa aktiivisesti käydä keskustelua, eikä vain pelkästään varjoistelijoiden kanssa. Minä olen tehnyt vain muutamia esityksiä itse. Uskoakseni monilla alueilla voimme olla pitkälti yhtä mieltä, mutta minulla on kysymyksiä, jotka liittyvät naiskiintiön. Sarihan sanoi jo tästä asiasta, että tällä hetkellä esityksessä puhutaan 40 prosentin kiintiöstä yritysjohdossa. Minä tiedän, että Saksassa, samoin kuin Saksi myös uusi ministeri käsittelee tätä, on nyt ehdotuksia siitä, että pitäisi olla kiintiö. Jotkut ovat aivan oikein todenneet, että kiintiötä ei tarvita, en ole mikään kiintiönainen. Tämäkin kanta on olemassa. Se, että, en tiedä tarvitaanko sitoutumista tiettyyn lukuun. On totta se, että täytyy tapahtua jotakin, naisilla täytyy olla mahdollisuuksia olla mukana eh, johtoelimissä, siitä olemme yhtä mieltä. Haluaisin viittaa tarkistukseen 44, Siinä olen tehnyt siis selväksi sen, että me haluamme päästä eteenpäin ympäristön suojelussa. Minulla ei ole mitään ongelmia siinä, että käytetään käsitettä green jobs. Mutta täytyy katsoa, että saadaan innovatiivisia yrityksiä. Mutta jos me toteamme, että osa meidän tuotannostamme siirtyy maihin, joissa ei ole läheskään niin korkea taso ympäristönsuojelussa, se ei voi olla sitä kehitystä, joka vain todetaan – Tiedän, että kehitysmaissa ei voida tiettyihin toimiin ryhtyä lainkaan, siihen ne eivät taloudellisesti pysty, mutta usein puuttuu myös ekologista ymmärrystä, joten meidän pitäisi pyrkiä olemaan aktiivisia tälläkin alueella. Ja Elisabeth, haluaisin vielä kerran kuulla kantasi täällä valiokunnassa, mutta muuten vielä kerran kiitoksia ja kiitos siitä, että haluat käydä keskustelua kaikkien kanssa, myös niiden kanssa, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Ota varat tälle aikaa. Tätä eivät kaikki ole tehneet, joten sydämiset kiitokset ja kompromissin pohjalta uskon, että voidaan saada paljon aikaan yksimielisyyttä, koska tämä mietintö on todellakin sen arvoista, että saamme laajan mietinnön, äh, laajan kompromissin. Kiitos. Merci, Madame Arkin. Kiitos. Ja sen jälkeen Rova Harkin ja sitten Rova Blom. Madam Chair. Eh- Kiitos eh, puheenjohtaja. Meidän varjoistelemme herra Schaak ei ole paikalla, joten hän pyysi minua kommentoimaan hänen puolestaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen työstänsä. Ja varjoesittelijä sanoi, että kun me puhumme tästä mietinnöstä, niin on erittäin tärkeää liittää tämä EU 2020-strategiaan. Mitä tulee tiettyihin tarkistuksiin, esimerkiksi 32, hän ei ole samaa mieltä siitä, että jätetään ulkopuolelle tiettyjä sektoreita. Sitähän ei ole samaa mieltä. Tarkistus 40. Eurooppalainen työstrategia, työpaikkastrategia kestäville työpaikoille eh, on hänen mielestään mukana jo tässä EU 2020 strategiassa. Joten sen vuoksi hänen mielestään on turhaa luoda toista strategiaa. Sitten tarkistus 60. Hän on samaa mieltä, että meidän täytyy taistella syrjintää vastaan ja hän ei tue kuitenkaan näitä kiintiöasioita, missä minä en ole samaa mieltä hänen kanssaan, vaan minä tuen kyllä tässä esittelijää. Sitten on toinen tarkistus, muistaakseni 95, mutta minä tukisin siinäkin esittelijää. Sitten Sitten tarkistus 31, jossa hän sanoi, että kun luodaan tällaisia Äh, edustuksellisia elimiä, se on jäsenvaltioiden asia, ei EUn. Ja sitten tarkistus 79, hän sanoi, että jäsenvaltioiden erot esimerkiksi äh, Belgiassa äh, PK-yritysten ei tarvitse luoda tällaisia edustuksellisia elimiä. Ja sitten Tobinin verosta hän sanoi, että ei ole sovittu Tobinin veron käytöstä, niin sen vuoksi hän ei voi tätä tukea en tue kaikkia hänen esityksiensä, mutta varmasti me voimme keskustella tästä esittelijän kanssa. Blom. Viimeinen puhuja, olkaa hyvä, Rova Blom. Doamna președinta, vreau să-i mulțumesc și eu doamnei Kiitos paljon. Haluan kiittää Rova Schröteria hänen yhteistyöstään ja hyvin rakentavasta vuoropuhelusta, jota kävimme yhdessä. Minä olin esittelijänä ympäristövaliokunnan nimissä ja haluaisin pyytää, että Rova Schröter ottaa huomioon yhtenä mahdollisuutena perustuen siihen keskusteluun ottaen ottaa mahdollisuutena huomioon Envi-valiokunnan ehdotukset, koska jos me haluamme saavuttaa itsellemme asoittamamme tavoitteet, muun muassa G, anteeksi, 2020-strategian puitteissa, meidän täytyy muistaa, että sosiaalipolitiikat, talouspolitiikat ja ympäristöpolitiikat kulkisivat käsi kädessä samaan suuntaan eurooppalaisella tasolla, mutta myös kansallisella tasolla ja paikallisella tasolla. Ja haluaisin myös, että otetaan huomioon se, että jos me haluamme onnistua, meidän pitää vaihtaa kokemuksiamme jäsenvaltioiden välillä. Meillä pitää todella olla hyvien käytänteiden mukaista tiedon ja kokemusten vaihtoa. Sen avulla me voimme käyttää mahdollisimman parhaalla tavalla parasta mallia kestävän kehityksen hyväksi. Minä en pyydä, että käytettäisiin sitä ilo ehdottamaa termiä eli määritelmää näille työpaikoille vihreille työpaikoille, joilla pyritään luomaan pysyviä työpaikkoja. Vihreä kunnollinen työpaikka, joka myötä vaikuttaa siihen, että voidaan siirtyä kestävään kehitykseen, kestävän talouden piiriin lopullisesti. Ja kiitos kaikista yhteistyöstä ja ottakaa huomioon ympäristövaliokunnan tekemät ehdotukset. Madame Figueredo mais je crois... Rouva Figueiredo on ilmoittautunut puhujaksi ja sen jälkeen suljemme puhuen puhujalistan. Também para Kiitos. haluaisin kertoa seuraava, ja itse asiassa esittelijä tietääkin tämän jo. Minä olen esittelijänä ITRE-valiokunnassa tämän mietinnön lausunnossa. Ja me tulemme siellä äänestämään samanaikaisesti tästä lausunnosta, kun me äänestämme täällä tästä minimitoimeentulosta, joten minun on hyvin vaikea siellä osallistua äänestykseen mutta minusta tässä on hyvin paljon mielenkiintoisia ehdotuksia ja uskon, että esittelijä tulee ottamaan myös ITRE-valiokunnan lausunnon huomioon. Ja me tulemme neuvottelemaan tästä tekstistä ja puhumaan näistä suosituksista. Esittelijälle vielä viimeinen puheenvuoro. On kollegoille olen nyt tehnyt paljon muistiinpanoja. Haluaisin tarttua yksityiskohtaisesti jokaiseen puheenvuoroon ja pyrin tekemään se mahdollisimman nopeasti. Ensinnäkin kysymys näistä selvityksistä. Minä olen tehnyt mietinnössä valinnan näistä selvityksistä, joissa olen tukeutunut komission asiakirjoihin joissa, ja katsonut, mitä tutkimuksia komissio on käyttänyt oman työllisyys 2020 asiakirjaansa. Sitten olen käyttänyt vain niitä, mitä komissio on käyttänyt, vaikka itsekin on käynyt muuta, ja minä haluaisin jättää tämän tähän, koska muuten tästä lisästä tulee loputon. Toinen kysymys, tai toinen asia, jonka Sarje Saja otti esille, on se, että ajatellaan tällä kokonaistaloudullisesti. Olen tarttunut moniin näistä ajatuksista. Kompromissa tulette huomaamaan sen. Olen ottanut huomioon myös sen, mitä te totesitte siitä, että on hyvin erilaisia tilanteita ajatellen työehtosopimuksia ja työmarkkinaosapuolia jäsenvaltioissa, ja olen tämänkin muuttanut teidän esitystenne mukaisesti. Mutta täytyy katsoa nyt sitten sitä, koska oli esityksiä, jotka menevät täysin päinvastaiseen suuntaan, eikä todellakaan puhuta siitä, että tämä koskisi kaikkia jäsenvaltioita, vain kenties useampia jäsenvaltioita. Tämä tulee maan kompromissi. Siis on sellaisiakin jäsenvaltioita, joissa tämä toimii hyvin, se tulee käymään tekstistä esille, ja tämä oli säädös, jonka te otitte esille. Kiintiöt, se on asia, joka tulee yhä vaikeammaksi, koska naisten oikeuksien valiokuntakin on ottanut asiaan kantaa. Minä tulen luopumaan omasta muotoilustani, joten tulee äänestys tarkistuksista, joita on tehty naistauksen valiokunnassa, niin voidaan äänestää tästä erikseen. Tämä on siis aivan erikseen, koska olen ymmärtänyt, että tästä on olemassa erilaisia kantoja. On olemassa täysin päinvastainen kanta, ja naisten valiokunta on tehnyt tähän paljon työtä tämän asian parissa, ja on muotoilu, joka minusta on huomattavasti parempi, joten tästä syystä luovun omasta tekstistäni, ja haluan, että asiasta äänestetään täällä, että jokainen voi edustaa omaa mielipidettään, ja sitten katsotaan, mitä siitä syntyy. Samanaikaisesti annamme näistä valiokunnalle oikeuden, eh, että hyvin tärkeästä asiasta äänestää, jota se koskee. Mutta me tulemme tällä tekemään päätöksen tässä valiokunnassa kuitenkin. Tämä koskee myös muita puiteedellytyksiä. Ympäristövaliokuntaa olemme pyrkineet mahdollisimman pitkälle ottamaan huomioon mietinnössä lausunnot ja sijoittamaan ne niihin kohtiin, jotka ovat soveliaita mietinnössä, mutta on joitakin asioita, joissa meidän valiokuntamme toimivali, on kysymys meidän valiokuntamme toimivallasta, ja se koskettaa silloin sitä, minkälaisia kompromisseja me teemme, koska osittain ne asiat katsotaan silloin meidän kompromiss, kompromississamme, koska kompromissit ovat konkreettisempia kuin se, mitä muista valiokunnista on tullut. Asiat, joissa kompetenssi on muissa valiokunnissa, ne jäävät sikseen ja niistä äänestetään täällä, mutta ne säilyvät siinä muodossa, kuin ne ovat olleet syntyneet kyseisessä valiokunnassa, ja ne lisätään siihen kohtaan, joka on mietinnössä sanon tässä iltallekin, tulemme todellakin sovittamaan näitä. ITRE tulee tekemään paljon puiteehtoja, samoin kuin Envi on tehnyt paljon esityksiä puiteehtoihin ja tulemme katsomaan, miten ne soveltuvat tähän tekstiin ja sitten äänestämään sen mukaisesti. Äänestyslista tulee pitkä, mutta tulen ilmoittamaan teille ajoissa tietoa asiasta. Kysymys sustainable vai green? Tämä on hyvin vaikea kysymys, koska me pitkälti pyrkin ottamaan huomioon myöskin tämän kommentin. Ymmärsin kyllä sen, että meidän pitäisi käyttää sanamuotoa, yhtäläistä sanamuotoa, mutta toisista valiokunnista tulee paljon kommentteja, joissa käytetään sanaa green, joten täytyy katsoa, mikä ratkaisu löytyy. Eh, mutta olemme todellakin ottaneet huomioon monet teidän tarkistuksenne, rovaissa. Ja Sitten herra Sterks, EU eh, e 2020 yhteys siihen minun käsittääkseni on vahvistunut. Arvostelu niin minä olisin voinut keskustella hänen kanssa, olen halunnut keskustella herra Sterksin kanssa, mutta se ei onnistunut, häntä ei voi tavoittaa, olen yrittänyt usean otteeseen ottaa hänen yhteyttä. Arvosteluhan oli se, että EU-20 tätä ei mainita, mutta me olemme pyrkineet vahvistamaan tätä, ja kun muistakin valiokunnista on tullut tätä koskevia kommentteja, eh, keskustelun näistä synergiavaikutuksista, siinä se ei ole noussut täysin esille. Synergiavaikutuksethan ovat Äh, jos ajattelemme vielä Belgian kautta niin se on tulossa ja Belgia haluaa vielä parantaa tätä. Uskoakseni synergiavaikutusten parannus eri EU 28 tällaista lippulaivojen osalta, sitä pyritään parantamaan. Tähän Belgia on ryhtymässä, joten meidän pitää katsoa, minkälaisen muotoilun voimme löytää, joka tekisi selväksi sen, että emme ole EU 2020 vastaan, vaan haluamme, että saadaan paremmin esille synergiavaikutukset minä toivon, että, tämä, toivon, että minun onnistuu jossain vaiheessa tavata herra Sterks ja keskustella hänen kanssa. Sitten eh, työmarkkinat, osapuolet ja kompetenssi jäsenvaltioista tätä muotoilua tulee vielä pohtimaan. Nämä eh, ilon määritelmät, eh, mitä tulee vihreisiin työpaikkoihin. Minä itse asiassa olen herra, aikonut ottaa herran Mannin tarkistuksen huomioon näistä vihreistä työpaikoista, joten löytää yhdistelmä, jossa on minun ja hänen tekstinsä, joka on pohjimmiltaan hänen tarkistuksensa. Tästä minä olin sitä mieltä, minä pitäisi kaikkia pystyä, pystyä sopimaan, se olisi minun ihan käsitykseni. Ja hänen tarkistuksesta 44 voin todeta, että senkin otan mukaan, se on lisäys, voimme ilman muuta ottaa sen mukaan tähän mietintöön. Euh, Kiitos paljon. Tältä pohjalta me tulemme äänestämään Rova Schröterin mietinnöstä 13. ja 14. päivä heinäkuuta. Nyt tulemme äänestyksiin esityslistalta. Esityslistalta pyydän anteeksi, että olemme pikkiriikkisen myöhässä. Kymmenisen minuuttia. Jokaisella on toivottavasti äänestyskortit valmiina lähtökuopissa. Ensinnä käsittelemme Rovan Moranin mietinnön Euroopan globalisaatiorahaston rahoituksesta ja toiminnasta. No niin. Kappaleessa yksi, tarkistus kolme, puolesta, vastaan, Oletan, että se on hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Eikö teillä ole korttia? Eli äänestätte puolesta. Hyvä. Onko muita puuttuvia äänestyskorttilaisia? Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Miten te äänestätte? Vastaa. No, vi, 15 puolesta ja 21 vastaan. Selkeästi hylätty. Tarkistus 4 Ömenroitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kohta yksi. Minulle on annettu suullinen tarkistus. Rouva Mohan, haluatteko esitellä sen? President. Kyllä, rouva puheenjohtaja. Ihan me tulemme esittelemään suullisen tarkistuksen yhdessä yhteisesti. Me haluamme vahvistaa globalisaatiorahaston olemassaoloa ja sen niveltämistä sosiaalirahastoon. Tämä olisi lisänä Tämä on siis uusi tarkistettu versio vuodelta 2009. Tässä tarkistus esitettynä englanninkielisenä suullinen esitarkistus. Puolesta vastaan tyhjää. Kuka vastaa? Uudemman kerran. Tyhjää äänestävät. Hyväksytty. Neljällä vastustavalla äänellä hyväksytty tarkistus 5 Kornelissen, anteeksi, kappale 2, tarkistus 5 Kornelissen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, muut raukeavat ja näin tulemme tarkistukseen 9, jonka ovat esittäneet kolmen ryhmän esittelyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kappale kaksi, kompromissi, tarkistus A puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen kappale kolme, tarkistus 11, useita esittelijöitä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 on sopiva puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 raukeaa. Ja näin tulemme tarkistukseen 14. Useita laatioita puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 15. Pyydetään erillisäänestystä ilman seuraavia sanoja. Kuka puoltaa tätä tarkistusta ilman näitä sanoja puolesta vastaan tyhjä hyväksytty? Kuka puoltaa näiden sanojen lisäämistä? puolesta vastaan tyhjää. Näitä sanoja ei, oltu, ei siis hyväksytty lisäyksinä. Sen jälkeen tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 21 Dardenelaationa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23, useita laatioita puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 24, puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 25, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 26 yhteensopivana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toujours au paragraphe 6. Olemme yhä kohdassa 6, tarkistus 28, joka on kielellinen tarkistus pikemminkin. Euh, Englanninkielisessä versiossa sanotaan Ei sun tarvi kuunnella, mutta jos sä kuulet, niin sanoo jotain ihan... Mä en ole taas äänestänyt. Madame Rouva puheenjohtaja, meidän huomiotamme kiinnitti Rouva Harkinin kertoma englanninkielinen versio ja me ehdotimme tätä kielellistä tarkistusta, jotta siihen tulisi jotain merkitystä. Jos on kyse vain kielellisestä tarkistuksesta, niin ei siitä pidä äänestää. Jos on vain kielellinen, niin ei sitä tarvitse äänestää. Madame la Présidente. Rouva puheenjohtaja, jos sallitte, tämä merkitys on kuitenkin sisällöllisesti tärkeä. Minä ehdotan, että siitä äänestetään. bon, moi je, je lis les deux textes. Minä luen nämä kaksi tekstiä, ranskan kielen teksti vetoa ja sen valtio, jotka hyötyvät EGRstä olemaan, toimimaan tehokkaasti ja hyväksymään yksilökohtaisen lähestymistavan erotettujen työntekijöiden kohdassa. Englanninkielinen versio on seuraava. EGF to be very effective and to adopt a personal approach to and so on. Ja tarkistus, jota esittelijämme tässä ehdottaa, Euh, jos me hyväksymme tämän äh, tarkistuksen, niin silloin se ei ole ihan sama ranskankielisen version kanssa. Pitää johtaa siihen, ranskankielisessä tekstissä sanotaan, että ne hyötyisivät äh, EGRstä, jotta se olisi tehokas toteuttaessaan. Eli tämä on todella sisällöllinen tarkistus. Ollaanko samaa mieltä, jos hyväksymme tämän tarkistuksen muutetaan myös ranskankielistä vertiota. Eli tämä ei ollut pelkästään kielellinen tarkistus tai korjaus. Hyvä. Kuka puoltaa tätä 28 tarkistusta näin muutettuna? Hyväksytty. 29 yhteensopiva äänestetään puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 on yhteensopiva puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissitarkistus B, kappalissa seitsemän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 raukeaa, samoin myös kaikki muut tulemme näin kohtaan seitsemän, tarkistus 37 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen kappale 7, tarkoitus 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneellisesti. Numero 41. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 23 vastaan yksi tyhjä. Hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40, 43 on yhteensopiva, kuka on puoltaa vastaan tyhjää hyväksytty 44 on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 45 useita laatioita puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen 47 raukea, koska kompromissi on hyväksytty. Sen jälkeen 48. Siinä pyydetään öö, öö, erillisäänestystä. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty loppuosa tekstistä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen numero 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vi, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okei, okay, on tuossa Après le paragraphe 52 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen 53 viipuolesta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 57 Dardenin esitys raukeaa, samoin 58. Eli tulemme johdantosan kohtaan A, numero 1 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sen jälkeen johdantosan B, numero kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin ehdotan, että äänestämme koneellisesti, kun loppuäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestys, äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty 30 anteeksi, 34 puoltavan, puoltavin äänin, yksi ääni vastaan ja seitsemän tyhjää. Eli voimme onnitella esittelijää. Nous en venons euh, au point 10. Sitten tulemme esityslistaan kohtaan 10. Äänestämme Rova Figueiredon mietintöä mietintöluonnoksesta, jossa on kyse vähimmäistoimeentulon asemasta köyhyyden torinassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisestä Euroopassa. Kohdassa yksi kompromissi I, jossa on kolme laatia puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Muut tarkistukset raukeavat tulemme tarkistukseen 6, anteeksi, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72. Kaksi esittelijää. Siellä on suullinen tarkistus, jossa sanotaan Hello. Kohdan yksi jälkeen aloitetaan alusta 72. Esittelijät Göns ja Steinrich laatioina, jossa on kyse suullisesta tarkistuksesta, jossa halutaan lisättäväksi and faces that one off halutaan sinne lisättäväksi. Onko tästä vastustavia ääniä tälle suulliselle tarkistukselle? Eli voisimme äänestää 72 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen 73 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen 75 Rouva Ronsulilta sielläkin on suullinen tarkistusehdotus Rouva Figueredolta, joka haluaisi lisätä sanat on one off. Se oli sama kuin äsken. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76. En minä voi puhua hitaammin, sanoo rouva puheenjohtaja. No niin, no niin, seit. Sen jälkeen kappale 1, 76. Herra Pupakikselta puolesta. Kuka vastustaa? Kuka äänestää tyhjä Hylätty. Sen jälkeen tarkistus 77 Pupakikselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi J kolme ryhmää laatijana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy varmasti tarkistaa. Eli 85. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 22 vastaan. Hylätty. 88 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tar- numero 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 Figereidolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Verifiez le Tarkistamme koneellisesti numeron 91. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Olitte oikeassa 23 puolesta, 19 vastaan, yksi tyhjää. Hyväksytty. 92. Tässäkin on kyse kielellisestä tarkistuksesta, joten emme äänestä siitä. 93. Darden puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Hylätty, hylätty, hylätty. Tarkistetaan nyt vielä kerran tämä. 93. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22, 22, hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 erillisäänestys. Ensimmäisestä osasta äänestämme ensin. Ja aina asti through incentives. Kuka puoltaa tätä muutosta puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa äh, varmasti raukea, koska siinä ei ole merkitystä. Näin tulemme vuonna 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sen jälkeen kohta kolme kompromissi K. Kolme ryhmää esittelijänä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen tarkistukset tästä kohdasta raukeavat ja näin tulemme kohtaan 3 tarkistuksen numero 110, joka raukeaa myös, koska hyväksyimme kompromissin K. Näin tulemme eh, kohtaan kolme. Anteeksi, anteeksi, sanoo taas puheenjohtaja. Kappale kolme kuului Donc, on me dit que le paragraphe... Minulle tässä sanotaan, anteeksi, anteeksi, minä kyllä, kyllä tässä nyt ei tarvitse enää äänestää tästä alkuperäistä kappaleesta, koska hyvä, hyväksymme kompromissin K. Nyt olemme numerossa 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 24 vastaan hylätty. Sen jälkeen kappale 3, tarkistus 116. Siinäkin on pyydetty erillisäänestystä. Ensimmäinen osa aina kohtaan out of poverty. Kuka puoltaa? Vastaan tyhjää. Ja loppuosa tekstiä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 118 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 121 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten tulemme kohtaan neljä kompromissin L neljältä ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjä hy- hyväksytty. Sen jälkeen 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 129, siitä ei tarvitse äänestää. Sen jälkeen au, après le paragraphe 4, un amendement. Sen jälkeen numero 131. Zimmer ja Händel laatioina siinäkin on suullinen tarkistus, jonka Rovadelli on esittänyt. Siinä on kyse, että lisätään in accordance with the written regulation number 0111 2007. Ja uusi kappale, jossa sanotaan, Translate the EU headlines target on poverty into concrete and achievable national target on priority issues of the EU social inclusion strategy. Onko tässä vastustavia ääniä tähän suulliseen tarkistukseen? Eli me äänestämme tästä tarkistuksesta 131 alkuperäisestä ilman tätä suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Uskon, että hylätty, mutta tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta, 25 vastaan, yksi tyhjä, selkeästi hylätty. Sen jälkeen tarkistus 130, Delli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kolmekymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää. En tiedä ihan tarkasti. Tarkistamme koneellisesti. 132 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 8 vastaan 14 tyhjää. Hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 sanoo puheenjohtaja. Anteeksi sanoo puheenjohtaja 134 puolesta, 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135. Anteeksi, tarkistamme vielä numeron 134. Menin vähän liian nopeasti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 23 vastaan. No niin. On se vähän ripirinnan, mutta kuitenkin hylätty. Tulemme sitten numeroon, numeroon, anteeksi, anteeksi, tässä on vielä yksi jäljellä, kohdasta 4, 135. 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ai hyväksytty. No, minä en sitten seuraa, ole tarpeeksi tarkka silmäinen sanoo puheenjohtaja. Sen jälkeen kompromissi M. Kuka puoltaa tätä kompromissia M? Vastaan. Tyhjää. Kompromissi M on selkeästi hyväksytty. Eli tulemme sitten kohtaisessa viisi numeron 148 puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytty. Sen jälkeen yhä kohdassa viisi tarkistus numero 149 Sielläkin on suurinen tarkistus Rova Figueredolta. Kuka puoltaa sitä, että tai kuka vastustaa tätä suullista tarkistusehdotusta, eli äänestämme numerosta 149 näin muutettuna puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sen jälkeen kohdassa 5 tarkistus 150 50. Qui est pour? 150. Contre. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Alors, me signale qu'il y a une erreur. Meillä on pieni virhe näissä äänestyslistoissa 150 151 ei ole, sitä ei ole vedetty pois, vaan 154 on vedetty pois. Eli äänestämme nyt numerosta 152 puolesta vastaan tyhjää 152 on hyväksytty, 153 puolesta vastaan tarkistamme koneellisesti 153. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 22 vastaan. Hylätty. 154 on vedetty pois, eli sitten 155 puolesta vastaan tyhjää. 155 hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää kuin myös hyväksytty kohdassa 6 kompromissi N. Neljä ryhmää laatijana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen numero 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen 167 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 168 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 169 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 170 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 171 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten jälkeen tulemme kompromissiin O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kohdassa 779 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 suullinen tarkistusehdotus, jossa sanotaan, että poistetaan kohdat on an equal footing – Onko vastustavia ääniä tälle muutokselle? Kuka puoltaa tätä 181 näin? Vastaan tyhjää 181 on hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty, 183 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty, 184 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 185. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen olemme yhdeltä, yhä kohdassa 800 numero 100, 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja olemme nyt numerossa 100. Anteeksi, anteeksi. Tarkistamme numeron 186 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, 11 vastaan, Edustaja Mann oli ihan oikeassa, tämä hyväksytään. 187 seuraavaksi, silläkin on suurilleen tarkistus esittelijältä. Kuka puoltaa tätä 187 vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Euh, nous en venons au visa. Visa 1, après le visa 1, un amendement 1. Sen jälkeen tulemme numeroon yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten olemme numerossa viisi, kolme. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen numero neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen tulemme numero kuusi, jossa on suurilleen tarkistusehdotus esittelijältä. Eikö kuka vastusta sitä, eli kuka puoltaa numero kuusi vastaan tyhjää hyväksytty. Visa. Sen jälkeen numero 16, kompromissi A, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tulemme ö, numero, tarkistukseen 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tulemme numeroon 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tulemme johdanto-osaan A, numero 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi B, johdantosassa B, neljä esiryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 16, johdantosassa C, tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosa D, tarkistus 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosa E, tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen johdantosa E, tarkistus 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosa F, kompromissi C, neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olemme yhdellä johdantosassa F, tarkistus 23. Kolme laatia Zimmer, Figueiredo, Händel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantaosa F, tarkistus après le considérant F. Johdantosa F, numero tarkistus 24. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sen jälkeen. Yhä johdantosa F, tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 16 vastaan, yksi tyhjää. Anteeksi, anteeksi, 27 puolessa, 17 vastaan, yksi tyhjää. Tarkistus 25 hyväksytty, sen jälkeen tarkistus 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantoosa F, yhä, tarkistus 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdanto G, kompromissi D, neljä ryhmää laatijana puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Johdantoosa H, tarkistus 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosa J, kompromissi E puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Sen jälkeen tar- johdantossa J, tarkistus 38, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi kompromissi F, johdanto, johdantonsa K, kompromissi F, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdantonsa K, johd, tarkistus 44, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdanto-osa L, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin tulemme johdantosaan M ja kompromissi H, neljä ryhmää esittelijänä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen johdantoosa M, tarkistus 52 Koferatti Costa Baldassare puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantonsa M, tarkistus 53, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdanto-osa M, numero 54, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osa N 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto N 5, numero 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty, 59 siitä ei tarvitse äänestää, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestämme koko tekstistä. Anteeksi, anteeksi. Herra Darden. Si, madame la présidente. Niin, rouva puheenjohtaja. Muutama selittävä sana tästä äänestyksestä. Itse asiassa meidän ryhmämme tulee pidättäytymään äänestä, äänestyksestä emme halua tietenkään tämän mietinnön toteutumista. Siinähän edetään asiassa. Positiivinen kanta tuli hyvin esille eri tarkistuksen välityksellä, nimenomaan kompromissi M välityksellä, mutta on pakko todeta, että erilaiset kohdat, eri, eri kappareet, eri kohdat, joissa puhutaan direktiivejä ja, ja tarkistukset siihen liittyen tulivat hylätyiksi. Eli meillä on tullut sellainen tunne, että tämä tätä tekstiä voitaisiin vieläkin parantaa täysistuntoon mennessä ja sen takia me, me tulemme äänestämään tyhjää. Obrigada, Kiitos puheenjohtaja. En halua palata eilisen keskusteluun, en halua lähteä toistamaan kaikkea, mutta kaksi lyhykäistä huomiota. Ensinnäkin minusta on ikävää, että ei ollut mahdollista saada enemmistöä tämän direktiivin taakse. On selvää, että meillä ei ole enemmistöä. Tämän direktiivin takana se kävi tässä äänestyksessä selväksi. Toisekseen Huolimatta siitä, että tämä mietintö on ehkä kohdittain hieman epätäydellinen. Silti mielestäni tässä on paljon positiivisia asioita ja merkitsisi askelta eteenpäin ja antaisi positiivisen signaalin myös neuvostolle ja komissiolle siitä, että me voisimme paremmin puuttua köyhyyden vastaiseen taisteluun. Olen samaa mieltä sosiaalidemokraattisten kollegoiden kanssa siitä, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, että me saamme vielä paremman mietinnön kuin se, mistä me tänään äänestimme. Ja nyt loppuäänestykseen sitten. Kiitos. Kiitos. Onko muita pyyntöjä äänestysselitykselle ennen loppuäänestystä? Herra Ei? No niin. Eli me äänestämme siis tästä lopputekstistä. koko tekstistä näin muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 5 vastaan, 14 tyhjää. Äänestys on näin ihan selkeästi päättynyt ja voimme e, onnitella rouva esittelijää hänen vaivannäystään kaikkien näiden kompromissien myötä. Nyt tulemme esityslistan kohtaan 11, jossa lähdemme tarkistelemaan tarkistuksia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin. Annan välittömästi puheenvuoron esitielle herra Örille. Merci bien, madame euh, la Présidente. ah, oui. Je parle en anglais en puhu Unkaria. Niin, kiitos puheenjohtaja. Odotan hetkisen. Minä pyydän teitä nyt kunnioittamaan esittelijää, eli jos te aloitte jatkaa keskustelua, niin menkää hi- hiljaisesti ulos jatkamaan keskustelua, jotta esittelijä voi aloittaa esityksensä. Niin. Tämä oli samalla kertaa helppo että vaikea tehtävä tämän mietinnön osalta. Aluksi haluaisin kiittää kollegoita siitä tavattomasta kiinnostuksesta, jota he osoittivat mietintöä kohtaan. Kaiken kaikkiaan tehtiin 294 tarkistusta 34 edustajalta, mikä osoittaa sen, että valiokunnan suuri osa halusi antaa panoksensa esityksillä. Ja minun täytyy myöskin sanoa, että näyttäisi siltä, että huolimatta siitä, että tarkistuksia näin paljon, suurin osa niistä on sellaisia, että minun mielestäni ne ovat sovitettavissa tekstiin. Joten moni esitys ei suinkaan riko tekstiä, vaan päinvastoin on paljon sellaista, mikä, mikä osoittaa, että esityksellä on hyvin lähellä toisiaan, joten voidaan kompromissityksillä vähentää huomattavasti tarkistusten lukumäärää ja saada aikaan voimakkaampi teksti. Joten ensinnäkin haluaisin tästä syystä kiittää kollegoita. Luonnollisesti on myös vaikeuksia. Ajatellen alkuperäistä tavoitetta, alkuperäistä toivettani, että 294 tarkistusta, että niistä saataisiin aikaan 15.20 kompromissia eh, ja saataisiin näin lyhyempi äänestyslista. Tätä en tule saavuttamaan, mutta kiitos pääsen tätä tulosta lähelle. Ensimmäinen vaikeus oli eh, mietinnön osalta se, eh, jos nyt ajattelee nyt tätä johdanto-osaa tai kymmenettä, kymmentä suuntaviivaa, josta minäkin sen tarkistuksia siis, jotka viittyvät komission alkuperäiseen tekstiin, voimme katsoa, mitä me niistä tuemme, mitä emme tue, niistä voidaan äänestää, mutta seitsemäs ja kahdeksas suuntaviiva tai seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs suuntaviiva, ajattelen niitä, niin ensimmäinen kysymys, josta täytyy päättää, on se, minkä tekstin me otamme perustaksi. Komission tekstin vai, vai, vai hyväksytäänkö minun esitykseni, jonka mukaan uudessa rakenteessa kahdeksas ja yhdeksäs alkuperäinen suuntaviiva kootaan, esitään yhteen. Samoin myöskin ajatellen koulutusjärjestelmää ja koulutuksen järjestelmän ulkopuolista opetusta, että niiden osalta tehdään uusi suuntaviiva. Ja korostaen myöskin kohesiopolitiikan tukevaa luonnetta ja merkitystä työllisyyspolitiikalle ja työllisyyspolitiikan toteuttamisessa, niin tarvittaisiin uusi yhdeksäs suuntaviiva, jossa puhuttaisiin kohesiopolitiikasta. Tämä olisi ensimmäinen kysymys, ja minä ehdottaisin, että pitäisimme kiinni tästä tekstistä, ja että kaikki ne esitykset, jotka koskettavat näitä kysymyksiä 8, 9, 7, 8 ja 9 suuntaviivaa, että alku, niissä viitattu alkuperäiseen komission esitykseen, että me näitä käsittelisimme erikseen. Missä määrin sitten sisällöllinen osuus on sopeutettavissa uuteen tekstiin, niin uskoisin, että suurimmassa tapauksessa ne, se on mahdollista. Tämä oli siis ensimmäinen ongelma. Tietyissä tapauksissa on, haluaisin kiinnittää teidän huomioonne siihen, että Ensimmäinen, olimme puhuneet tästä asiasta jo kahteen otteeseen valiokunnassa, ja niiden kokemusten pohjalta itsekin olen tehnyt tarkistuksia, jossa olen pyrkinyt ottamaan huomioon niitä asioita, jotka ovat nousseet esille keskusteluissa ja yrittänyt sovittaa niitä tekstiin. Kuitenkin täytyy todeta, että joskus ne toistavat asioita, jotka ovat esillä myöskin muissa esityksissä, mutta uskon, että tästä tulee hyvä perusta kompromissitarkistuksille. Antaisin tästä muutaman esimerkin, minkälaisia nämä ovat. Ensinnäkin tähän kuuluu, kuuluvat työhön, työn laatuun tai laadukkaan työn aikaansaamiseen liittyvät kysymykset. Sosiaalidemokraattiset eh, esittelijät, edustajat ovat eh, esittäneet tätä koskevia, tehneet tätä koskevia esityksiä. Minä itse näen niin, että vaikkakin minä itsekin tein tarkoituksen, jossa otin etille tämän käsitteen, niin uskoakseni voimme tästä tehdä vielä hienomman tekstissä, mutta kuitenkin tämä esitys voi päätyä tekstiin. Samoin sosiaalidemokraateilta on useampaan otteeseen useammassa tarkistuksessa tartuttu siihen, että pitäisi jälleen kerran mainita se, että lopputavoitteena on täystyöllisyys, ja siis se kymmenen vuotta, josta me nyt puhumme, siis siis nämä suuntaviivat, jotka koskevat kymmentä vuotta, näiden lopputavoitteena täytyisi olla tämän. Kuitenkin minusta tällä tavoin me kenties voimme saada aikaan sellaisen muotoilun, jossa tämä ajatus on mukana tekstissä, koska todellisuudessa niin unionin perusasiakirjoissa kuin suurten puolueiden lausunnoissakin on sitouduttu siihen, että täystyöllisyys täytyisi jossakin muodossa saada aikaan, joten minusta tämänkin pitäisi näkyä tekstissä. Tästä olemme selvästikin yhtä mieltä. Useassa tarkistuksessa on tartuttu siihen, että pitäisi voimakkaammin seurata asioita. Minustakin tämä on erittäin tärkeää. Löysin erittäin hyviä ehdotuksia tästä tarkistuksissa ja uskon, että kompromissitarkistuksen myötä voimme saada aikaan hyvän tekstin. Samoin useat ovat tukeneet sitä, ja minä itsekin olen vahvistanut tätä omalla tarkistuksena, eli siis tukeneet sitä ajatusta, että nuorten pääsy työmarkkinoille vaatii enemmän huomiota kuin niin, että se nähtäisiin oikeastaan alitavoitteena. Tätä koskevia esityksiä on tullut eri tahoilta niin, että tavoitteena pitäisi olla 78 prosenttinen työllistet, työllistet, työllisyys ja että pitäisi myöskin määrittää erityisiä tavoitteita eri ikäluokille. Minä itse olen sitä mieltä, että 15-24-vuotiaiden osalta voimme vain katsoa, että heidän pitäisi tehdä työtä tai käydä koulua, joten tämä 90 prosentin tavoitte on tässä mielessä puolustettavissa, eikä se kuitenkaan ole edes kovin kunnianhimoinen, vaan ennemminkin realistinen. Joten huomaan, että tässäkin on näkemyksiä siinä, miten pitäisi olla tämän ikärajan 15-20 tai 15-24, mutta tämä tavoite, joka olisi 24 vuoteen välillä. Minusta voimme katsoa niitä lukuja ja pyrkiä saamaan aikaan johdonmukaisen tuloksen. Samoin monissa yhteyksissä, monissa tarkistuksissa on tuettu ajatusta, jota itsekin tuen, ja kuitenkin olen valmis edelleen neuvottelemaan siitä, että parantaa tekstiä ja otetaan huomioon se, että huonommassa asemassa olevat tarvitsevat erityistä suojelua, huonommin koulutetut, ajatellaanpa esimerkiksi vaikka romaniväestöä, ja mm, että sen kohdalla pitäisi olla erityisiä ehdotuksia. Nämäkin voisivat olla osa tekstiä, samoin kuin sosiaalinen talous ja sen merkitys nykyisessä työllisyystilanteessa. Monet, monet jäsenet ovat tehneet esityksen ja arvostelleet sitä, että ei mainita erityisesti sitä, mikä on valtiollisten työ, työllisy- työvoimasta vastaavien tahojen toiminta. Minä itsekin olen tarttunut tähän monista ryhmistä, esittävät ovat edustajat puuttuneet tähän niin, että valtiollisten tahojen toimi pitäisi näkyä ja niiden pitäisi, niiden harjoittaman aktiivisen työllisyyspolitiikan merkitys pitäisi myöskin näkyä tekstissä. Ja minä voin tukea tätä esitystä. Sitten koulutus ja pätevyyden lisääminen sekä muodollinen että epämuodollinen koulutus, niiden painotusta pitäisi korottaa yhtäläisesti, korot, ja minä olen valmis tukemaan tätä. Samoin olen tukemassa, tukemassa myöskin sellaisia aloitteita, eh, jotka ovat tarkistuksissa, jossa todetaan, että ei yksinkertaisesti pitäisi alentaa 10 prosenttiin niiden osuutta, jotka jättävät koulun kesken, vaan se pitää saada alle 10 prosentin joten yläraja olisi silloin 10 prosenttia. Minusta avainelementti on se, että usein tavoitteena on se, että mahdollisimman monia ihmisiä, jotka ovat saaneet koulutusta ja mahdollisimman vähän sellaisia, joilla ei ole mitään koulutusta. Tämä pitäisi olla se suunta, jota me yhdessä tuemme. Ilolla olen voinut havaita, että kohesiopolitiikan osuutta työllisyyspolitiikassa katsotaan tärkeäksi niin, että työllisyyspolitiikka ei ole mikään kohesiopolitiikalle alisteinen ilmiö, vaan se on oma itsenäinen politiikansa. Ja mm, olen huomannut, että kollegoista suuri osa tukee nimenomaan tätä ajatusta. Tässäkin on todella hyviä ehdotuksia, joita minä itse haluaisin ottaa mukaan tekstiin. Köyhyyden vähentämisestä on tarkistuksia, ja niistä suurin osa on liitettävissä olemassa vain tekstiin, samoin kuin myös ulkoisen ja sisäisen markkinastrategian merkitys. Näitäkin minä voin tukea. Ajattelen ennen kaikkea eilistä keskustelua, jolloin saamme kuulla herran Montilta hyvin mielenkiintoisia tietoja. Ja nämäkin esitykset tulevat nousemaan esille tekstissä. Samoin pystyn tukemaan niitä huomiota herättäviä esityksiä, joita mm, on, tässä erityisesti Milan Savnokin nimen, että meidän pitäisi katsoa suhteellisuutta ja läheisyysperiaatetta siellä, missä se on välttämätöntä, koska me olemme nyt liikkumassa alueella, joka ennen kaikkea kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja koordinaation kannalta olemme kuitenkin vastuussa siitä, että asioiden pitää, pitää huolehtia yhtenäisyydestä, joten meidän täytyy kuitenkin saman aikaan tunnustaa se, että on olemassa rajoja. Sitten miesten ja naisten tasavertaisuus ja mikrorahoitus, tähän liittyviä tukia, että aloitteella pystyn tukemaan. Uskon, että kompromissityksissä pystymme saamaan aikaan yhteisen tekstin. Aloin jo keskustelun kollegojen kanssa, varjostoiden kanssa siitä, että ensi viikolla kokoontuisimme ja pyrkisimme yhdessä saamaan aikaan sopeutetun tekstin. Minulla on pieni ongelma, joka liittyy vihreisiin esityksiin. Kysymys ei ole aatteellisesta ongelmasta, vaan siitä, että huomaan, että ne liittyvät pitkälti nimenomaan talouden suuntaviivoihin. Minusta ei ole tarvetta eh, siihen, että joka kolmannessa tai viidennessä lauseessa erityisesti mainitaan se, että tarvitaan vihreää ekologisesti kestävää eh, toimintaa. Tämä on asia, joka on toimituksellinen ja uskon, että tässäkin voidaan löytää sopivat mittasuhteet. Monet ovat myöskin halunneet, että viitattaisiin kriisiin. Me emme ole vielä päässeet kriisin loppuun ja tämä vaatii erityisiä toimenpiteitä. Minä itse voin tietysti kunnioittaa tämän tyyppisiä tarkistuksia, mutta olisin kuitenkin sitä vastaan, että jollakin tavoin vain sanoisimme pelkkiä kielteisiä asioita suurin kirjaimin huutomerkin kerran nimenomaan Lissabonin strategiasta, koska Lissabonin strategian arviointi on mutkikkaampi asia, ja ne, jotka ovat ottaneet vakavasti Lissabonin tavoitteet, ovat huomattavasti paremmin pystyneet selviytymään nykyisen kriisin vaikutuksista, joten minusta ei ole hyvä täysin kyseenalaistaa viimeisten kymmenen vuoden ponnisteluja, ja tästä olen hyvän eri mieltä joidenkin kollegojen kanssa. Sitten on myöskin kommentteja, jotka liittyvät sosiaalisiin turvajärjestelmiin ja eläkejärjestelmiin ja niiden avoimuuteen, samoin kuin myöskin työllisyyden, tai työllisyyden, työllisyyden vaikutuksiin, jotka liittyvät liikkumiseen. Minä voisin tukea näitä. Tämä vaatii vain konkreettista muotoilua. Siis 294 tarkistusta, se näyttää kovin paljolta mutta kuten huomasitte, se, mihin nämä liittyvät, nämä tarkistukset ovat hyvin pitkälti toisiaan lähellä olevia. Olen optimisti siitä, että ajattelen sitä, että kun ensi viikolla kokoonnumme kollegojen kanssa ja alamme laatia tekstiä, niin minulla itselläni on lista siitä, mistä, mitkä, jo, sitä, mihin tarkistuksiin itse suhtaudun myönteisesti – ja mitkä ovat sellaisenaan sovitettavissa tekstiin, ja sitten sellaisia, joista täytyy vielä käydä keskustelua. Ja jos kollegat ovat yhtä mieltä, niin voisin ensi viikolla varjoesittelyiden ja asianosaisten kollegoiden kanssa käydä keskustelua asioista, mutta tämä on hyvin mutkikasta, joten olisi johdonmukaista pitää tästä yhteinen kokous ja saada sitä kautta aikaan teksti. Haluaisin sanoa, että olisi yksi kysymys Serkas, kollega Serkasille. Haluaisin sitä, miten minun pitäisi ymmärtää hänen tämä kollektiivisen itsetyöllistämisen periaate. En oikein ymmärrä tätä, kun hän puhuu tällaisesta itsetyöllistävistä tehtävistä, niistä, niiltä osin olla yhtä mieltä, mitä hän niistä sanoo. Samoin on sitten joitakin tarkistuksia, jotka minusta ovat olleet todella hyviä, menevät hyvään suuntaan. Nyt on tärkeää, että tässä seitsemännessä suuntaviivassa siihen tulisi neljäs kohta. Ja viime kädessä minusta on mahdollisuus siihen, että saamme aikaan tekstin, jonka saamme yhdessä aikaan. Haluan kiittää vielä, rouva puheenjohtaja. En halunnut tarttua kaikkeen. Niin, jotka on turha keskustella nyt yksittäistä lauseista. Se on ensi viikon tehtävä. Kiitos. Äh, Kiitos. Haluan muistuttaa tässä, että te voitte tulla puhumaan parlamentaarikoille niin kuin haluatte, mutta teidän ei pidä istuutua edustajien paikoille. Eli istuuttukaa sinne salin perälle kaikki ne henkilöt, jotka eivät varsinaisesti ole parlamentin jäseniä. Toivottavasti asianosaiset ymmärsivät? Ilmeisestikään ei. Pyydän kaikkia niitä ihmisiä, jotka eivät ole parlamentin edustajia siirtymään salin peräosastoon. Jos teillä on tarve puhua edustajille, niin voitte puhua, mutta avustajan tai jonkun muun vastaavan henkilön istumapaikka on salin peräosassa. Se, se parantaa työn, meidän työtapaamme ja työmenetelmäämme täällä salissa. Rouva Harkin ja sen jälkeen Rouva Steinrück. Thank you, um, Madam Chair. Um, Mrs. Alvier. Kiitos uh, edustaja Alverialle paikalle, jota hän pyysi minua kommentoimaan tätä puolestaan. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää hänen työstään. Edustaja Ovir ei uh, nyt ei kyennyt ikävä kyllä lukemaan kaikkia tarkistuksia, koska kun hän sai ne, niin ne olivat eri kielillä, mutta häneltä muutama kommentti. Ensinnäkin hän on samaa mieltä siitä, että 2020 työllisyysprosentin pitäisi olla vähintään 75 prosenttia. Hän ei liioin tue sitä, että lisättäisiin niiden ihmisten määrää 25-40 prosenttia, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella nostettaisiin. Mitä tulee minun omiin kommentteihini, minä olen, tukisin yleisesti näitä kommentteja ja tarkistuksia, joilla tuetaan koulutusta, työllisyystasoa, koulutusta, hyviä työpaikkoja. Esittelijä sanoi, että hän ei ole valmis ottamaan mukaan kritiikkiä äh, liittyen Lissabonin strategian äh, epäonnistumisiin. Mutta ehkäpä hän voisi ottaa sitten tarkistuksen 52, jossa sanoo, että meidän täytyy ottaa omaksemme 2020 tavoitteet. Hän mainitsi Eh, Tämän mainitsi myös professori Monti eilen ja täällä on tarkistus, jossa puhutaan siitä, että käytettäisiin sisämarkkinoiden potentiaalia täysin hyväksi ja toivon, että tätä voitaisiin tukea. Samoin kuin yksi, joka liittyy joustoturvan periaatteisiin. Olen sama tarkistuksen 58 kanssa ja on eh, muitakin, jotka ovat sitä mieltä, että astettain poistettaisiin tätä verotuksellista tukea Minusta tämä on asia, jota meidän pitää tarkastella hyvin varovaisesti. Toivottavasti voitte tukea tarkistuksia, jotka ovat mukaan PK-yritykset, yrittäjyyden tukemisen ja turhan hallinnon poistamisen. Täällä on myös hyviä tarkistuksia, jotka liittyvät byrokratian vähentämiseen ja rahastojen väliseen synergiaan. Lis on tehnyt tarkistuksia ajatuksia siitä, että meidän täytyisi saada myös lisättyä ikääntyvien ja vammaisten ihmisten osallistumista. Lopuksi me tarvitsemme koordinointua ja yhtäläistettyä valtavirtaista lähestymistä työllisyyden parantamiseksi, jolle ilon otatte mukaan myös makrorahoituksen ja tarkistus 198, jossa otan myös hoitotyön mainitsen. Toivon mukaan voitte ottaa senkin mukaan. Kiitos. Madame Steinrück, puis Madame Cornelissen. Madame Steinrück. Rova Steinruck ja sitten Cornelissen. Kiitos. Haluaisin kiittää edustaja Öriä, joka jo alussa viittasi siihen, että tässä on hyvin paljon hyviä tarkistuksia, monia, jotka voidaan varmasti yhdistää. Kyllä täällä on kohdittain paljon tarvetta keskustella niin, että löydämme kompromissi, mutta kaiken kaikkiaan mielestäni hyvä, että ihmiset ovat innokkaasti osallistuneet tähän mietintöön. Sehän osoittaa tämän mietinnön äh, tärkeyden ja se osoittaa, miten tärkeää tämä on meille ja sille, että me saamme meidän mielipiteemme pätevällä tavalla mukaan ja että meitä kuullaan. Kiitän edustaja Öriä siitä, että hän on ottanut mukaan tämän täystyöllisyyden tavoitteen. Minusta on tärkeää, että pidämme siitä kiinni. Samoin kuin hyvät työpaikat, me tarvitsemme uusia työpaikkoja, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Niistä täytyy maksaa kunnollista palkkaa, ei saa olla mitään palkkadumppausta. Köyhyyden vähentäminen on luonnollisesti myös tärkeää, mutta myös nuoriso, koulutus ja työllisyystilanne nuorille. Meidän täytyy varmasti myös puhua koulutuksesta. Yhtäältä meillä on jo tässä ero ammattikoulutuksen ja muun koulutuksen välillä ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla me tämän toteutamme. Me olemme kuitenkin kaikki samalla, samalla tiellä Kuten Örja Harkin jo sanoivat, on tärkeää, että meillä on konkreettiset kunnianhimoiset tavoitteet, joita seurataan ja tarkistetaan. Minulle on tärkeää, että me emme toimi ainoastaan 2020-strategian suuntaan, vaan lähdemme myös, otamme välitavoitteeksi vuoden 2014. Minusta meidän täytyy puhua kompromisseista, mutta näen tässä kuitenkin yhteisen mahdollisuuden ja minusta on kaikkein tärkeintä tuoda esiin se, että me haluamme, että neuvosto ottaa meidät vakavasti ja senkin vuoksi meidän täytyy yrittää saada aikaan yhteinen linjaus. Kiitos. Merci. Kiitos. Rova Cornelisen ja sen jälkeen Man. Thank you. Um... Kiitos. Minusta me olemme olleet tässä kovin luovia ja kunnianhimoisia, kun katsoo, miten valtava määrä tarkistuksia tässä on. Tästä tulee aikamoinen haaste edustaja Örille ja sihteeristölle ja kaikille meille niin, että saamme aikaan hyviä kompromissitarkistuksia. Mutta olen varma siitä, että me pääsemme eteenpäin. Meidän täytyy nyt pyrkiä löytämään ne elementit, jotka ovat kaikkien mielestä tärkeitä, ne elementit, joita, joista jokainen meistä haluaa pitää kiinni. Hyvä työpaikat on yksi asia, jota me haluamme painottaa. Meillä on yksi tarkistus, jossa pyydämme, että se on tavallaan tämä ohjaava periaate koko työllisyyspolitiikassa luonnollisestikaan ette hämmästy, kun me sanomme, että vihreät työpaikat ovat meille tärkeitä. Ei sitä nyt tarvitse joka toisessa virkkeessä mainita, mutta se on tärkeää. Me haluamme, että tämä mainitaan ja että se pidetään mukana tässä EU 2020. Jos meidän yhteinen tavoitteemme on, että meillä on älykäs, sisällyttävä ja kestävä talous ja työllisyysmarkkinat, niin silloin nämä ähm, asiat on otettava mukaan työllisyyden suuntaviivoihin. Me, äh, sitten meillä on tämä suuntaviiva 10. Olen iloinen, että neuvosto on ottanut äh, köyhyyden mukaan. Meidän täytyy seurata läheltä, miten tätä eritellään ja millä tavalla sitten nämä määritelmät laaditaan, eikä niin, että jokainen tekee omansa. Meille on tärkeää, että sosiaalinen näkökulma on mukana. Sukupuolten välinen tasa-arvo on myös tärkeää näissä suuntaviivoissa. Eilen me äänestimme naisten oikeuksien valiokunnassa tarkistuksista – jota me tulemme esittämään ja toivon, että varjoesittelijöiden kokouksessa voimme sisällyttää nämä tarkistukset mukaan. Ne ovat vahvoja ja kunnianhimoisia tarkistuksia ja mielestäni ne ovat hyvin tärkeitä sen vuoksi, että ikääntyvissä, ikääntyvillä työmarkkinoilla me tarvitsemme kaikki mukaan työelämään ja meidän täytyy huolehtia siitä niin, että naiset voivat yhdistää hoitoja työelämän ja miehet voivat taas yhdistää työelämän ja hoitoelämän. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Mann ja sitten edustaja Serkas. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös äh, Chava Yrille mietinnöstä. On, tätähän usein tapahtuu, että kiitetään esittelijää, mutta todellakin hän nyt on tehnyt paljon erilaisia esityksiä ja tehnyt selväksi, että hän on valmis äh, hyväksymään monia tarkistuksia niin, että lopuksi saamme kompromisseja. Se on herkuleen työ, mikä häntä odottaa, koska tätä kautta tulee uusia ajatuksia ja tätä kautta teksti tulee vielä laajempi. Joskus hän toivoo, että eh, tulee tekstejä, josta on tällainen pitkä versio, joka hyväksytään, ja sitten vielä lyhyt versio, jossa ovat tärkeimmät eh, kannanotot niin, että se on luettavaa. Minä olen iloinen siitä, että useimmat tarkistukset, joita olen voinut katsoa, ovat sellaisia, että niissä painotetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ei niin, että pyritään täyttämään jokin velvoite, vaan katsotaan todellakin sitä, mikä merkitys niillä on meidän suurelle osalle tätä keski suurta taloutta, joka luo työpaikkoja. Ja tässä ei riitä pelkästään se, että on sanoja, vaan täytyy pystyä myöskin asettamaan niiden yritysten asemaa ja katsoa, että ne voivat tehdä työtä, voivat tehdä innovaatioita. Tämä on hyvin olennainen elementti. Minusta on myös hyvä Java Yrin ajatus siitä, että tarvitaan uusi rakenne. Minusta on hyvä, että useimmissa tarkistuksissa puhutaan siitä, että puutumme alhaisiin palkkoihin. Ei voi olla niin, että käydään tästä tällaista kilpailua sillä, että palkkoja pudotetaan alemmaksi päin ja, ja ja tämä luo vain todella vähäisen mahdollisuuden työskennellä niillä, niissä rakenteissa, joita meillä on, koska silloin minkälainen turvaaminen ei ole mahdollista. Ja ajatellen kaikkia eroja, joita jäsenvaltioiden kesken on, meillä on erilaisia tapoja välittää työtä, mutta työvälityksen täytyy pystyä tekemään työtä, sen täytyy pystyä viemään kantansa lävitse, ja tämä on hyvin tärkeää. Tavallisesti en ole vasemmiston kannalla, mutta nyt olen tämän 120 osalta olen sitä mieltä, samaa mieltä, samaa mieltä kuin vasemmisto. Tässä on korostettu työmarkkinoissapuolten merkitystä, samoin myöskin tarkistetaan 147. Um, jossa on puhuttu hyvästä työstä. Nyt meidän Saksassa on näitä tällaisia hyviä ihmisiä ja hyviä poliitikkoja. Nyt meillä on sitten hyvä työ että jos me nyt sanomme, että ajamme täystyöllisyyttä, mutta tarvitsemme kuitenkin joustavia työmahdollisuuksia, jolla kuitenkin on tällainen turvaava luonne, että eivät ole siinä mielessä joustavia, että ihmisiä voidaan sysätä sinne tänne. Tämä ei voi olla siis meidän kantamme. Joustavuus toimii silloin, kun on olemassa riittävästi turvallisuutta. Ja äh, tästähän me olemme valiokunnassa Uule Kristensenin mietinnön pohjalta käyneet hyvin perusteellista ja johdonmukaista keskustelua. Kollega Steinrückia haluaisin tukea tarkistuksesta 48. Hän siinä aivan oikein on ottanut esille pienet ja keskisuuret yritykset ja todennut, miten tärkeää on, että ne luovat lisää työllisyysmahdollisuuksia. Ja myöskin, että yrityksen sisällä on myöskin tarvetta siihen, että voidaan oppia lisää. Tämä merkitsee sitä, että me tarvitsemme sitä, että siirtymät työelämään toimivat. Se merkitsee sitä, että pitää olla kumppanuutta oppilaitosten, julkisten ja yksityisten välillä. Ja myöskin 100, 53.9 kollegotaria Omenity ja Saba Yritä, jossa on kysymys eurooppalaisesta sosiaalirahastosta. Monia asioita täytyy yksinkertaistaa, mutta meidän täytyy ensin tar- vahvistaa sosiaalirahastoa, koska näillä vähillä rahastoilla niillä on se ongelma, että apu, tuki saavuttaa todella ne, jotka sitä tarvitsevat. Minusta eurooppalainen sosiaalirahasto on selkeä vastaus kysymykseen, onko olemassa jotain eurooppalaista lisäarvoa. Minusta Euroopan lisäarvo on olemassa. Vihreiden taholta nyt tarkistuksia, kuten 142, joka minusta sieltä erinomaisen, asen, erinomaisen rakenteen, ja ehkä Öri voi hyväksyä tämän omaan tekstiinsä. Kaikissa ongelmissa, ongelmissa joita on ollut sen kanssa, mitä Cornelisen, Cornelisen esittää, miksi vihreät työpaikat, se ei ole enää yhden ryhmän yksinoikeus vaatia tällaista. Mehän kaikki olemme oppineet, mehän opimme toisiltamme myöskin eri ryhmissä. Myös me konservatiivit ja kristillisdemokraatit olemme sen puolesta, että syntyy vihreitä työpaikkoja, haluaisin pitää kiinni tästä käsitteestä, mutta siitä ei saa tulla jonkin ryhmän merkkituote. Meidän pitää voida sanoa, että mekin haluamme vihreitä työpaikkoja. Ja kollega Schröter käyttää millana vihreää huivia ja pyrittää ikään esittämään vihreitä kantoja. Minä voisin varmaan joskus kanssa myöskin tulla tänne, että minulla olisi, että minulla olisi vihreä solmio, jolloin osoittaisin, että olen kovin kaukana teidän kannoistanne. Chaba, olette nyt hyvää työtä ja ensi viikolla mahdollisimman monia mahdollisuuksia, että pyritään löytämään sitten samaan aikaan hyviä kompromisseja, ei pelkästään varjostelujen kanssa, vaan myös muiden kanssa. Paljon iloa työhön, mutta varmasti se kannattaa. Kiitos, edustaja Serkas ja sitten Rovalin. Kiitos, rouva puheenjohtaja, kiitos, herra Öri. Haluan vastata lyhyesti kysymykseen, jonka minulla tehtiin tästä tämän tarkistusten laajuudesta tai ulottuvuudesta. Minä puhun tässä sosiaalisesta taloudesta ja, ja, <clears throat> itsensä, ja itsetyöllistyvyydestä. Ei pidä unohtaa sitä, mitä me olemme tässä parlamentissa suositelleet ja missä todellisuudessa me elämme. Eli yli 10 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä vastaavat siihen pyyntöön, että meidän pitää hyödyntää inhimillistä pääomaa. Se ei ole mitään rahallista pääomaa, vaan inhimillistä pääomaa, joka heijastuu tehdyssä työssä. Meidän täytyy ajatella kaikkea tämmöistä itsetyöllistävää politiikkaa. Se pitäisi olla toivottaa tervetulleeksi kaikissa hallituksissa. Mehän olemme tässä miettineet myös, mikä on tämä yrityshenki. Ne ottavat riskejä, jotta saisivat myös itselleen työtä perheelleen ja lapselle ja lapsenlapsille, mutta on olemassa myös tämmöinen yrityshenki, jos ajattelemme jotakin osuustoimikuntia tai jotakin tämmöistä henkilöstöpolitiikka ei pidä ajatella, että joku toinen vie sinulta työpaikan, vaan pitää luoda itse oma työpaikkansa, ehkä luoda niitä lisää. Meidän pitää ajatella, että niitä yrityksiä antavat paljon lisäarvoa ja meidän täytyy ajatella myös tältä tavalla. Kaikista niistä tarkistuksista, joita olen täällä kuullut, herra Öri, meidän pitäisi korostaa ensin sitä, että kaikki työllistävä vaikutus, kaikki itse työllistävää vaikutusta pitää parant- tukea näinä kriisiaikoina paljon enemmän kuin aikaisemmin, koska olemme todenneet, että ne ovat tehokkaita. Ja ensimmäisestä yhteydestä kriisin ajoista lähtien meillä on ollut kuitenkin tyydyttäviä ratkaisuja. Meidän pitää ajatella kollektiivisesti tätä sosiaalitaloutta. Mm, me, tässä on kyse miljoonista työpaikoista Euroopassa. Tässä on todella hyvä, hyvä, aja, hyvä hyvä hetki yhdistää tämä itsetyöllistävä vaikutus ja yrityshenki, yrit, <clears throat> mikä henki vallitsee yrityspolitiikassa, yrittäji, yrittäjyyspolitiikassa. Meidän täytyy ajatella, että meillä on tässä paljon, öö, öö, meillä on kyse tässä inhimillisistä, hyvin rikkaista ja tehokkaista resursseista, joita me käyttää. Madam. Rouva Len ja sitten rouva Figueiredo. Um, it's just a... Kiitos. Ikävä, että tämä on osa konsultaatiota ja että meillä ei ole tässä suurta vaikutusta työllisyyden suuntaviivoihin, koska kuten tiedämme, niin ne on jo hyväksytty. Mutta siitä huolimatta minusta on kuitenkin ihan järkevää tehdä tämä mietintö. Te näette minun tarkistuksestani, että minä puhun köyhyydestä 51 ja 62 ja syrjimättömyys toimenpiteestä tarkistuksessa 99, 149 tarkistus Siinä pyrin syventymään pk-yritysten ja yrittäjien tilanteeseen niin, että voidaan varmistaa se, että me myöskään emme jätä esimerkiksi ikääntyviä ihmisiä ulkopuolelle, kuten tiedätte, että yritän aina saada heidät mukaan samoin kuin vammaiset. Mutta olen samaa mieltä, että vihreät työpaikat kuuluvat tänne myös joten eh, minä mainitsen aina tämän syrjimättömyyden, niin eh, mielestäni vihreät työpaikat eh, pitää pitää siellä mukana samoin. Mitä tulee sitten ammattikoulutukseen, mielestäni oli tärkeää laittaa mukaan tarkistus 241. En nyt sen enempää, mutta ihan varmasti keskustelemme näistä lisää kompromissitarkistusten yhteydessä. Rova Figueiredo ja sen jälkeen Händel. Muito Kiitos eh, puheenjohtaja. On eh, eh, selvää, että työ näiden suuntaviivojen ympärillä on tärkeää. Meidän täytyy ponnistella kovasti, koska minusta komission vastaus oli kovastikin heikko. Minusta tässä on suuria puutteita, joista olemme jo täällä puhuneet liittyen yhtäläisiin oikeuksiin, naisten oikeuksiin, sosiaalinäkökulmiin sekä esimerkiksi makrotalouden puut, se, se, että makrotaloudelliset viittaukset puuttuvat, koska nehän ovat suuria työttömyyden ja köyhyyden syitä. Ja sen vuoksi meidän täytyy nyt pyrkiä kaikin voimin parantamaan tilannetta. Ja kuten edustaja Lin sanoi, tässä on kysymys pelkästä suosituksesta. Ja komissioilla ja neuvostolla on viimeinen sanansa sanottavana loppujen lopuksi. Joten eh, ei ole helppoa tehdä tällaista työtä. Ei ole helppoa saada aikaan hyvää mietintöä, kun meidän täytyy huomioida myös äh, se komission ja neuvoston äh, tilanne. Mutta siitä huolimatta otan esiin muutamia asioita. Minusta meidän pitäisi parantaa tätä meidän lausuntoamme, kuten kollega Kornelisen jo täällä sanoi. Meidän täytyy myös ottaa huomioon naisten oikeuksien valiokunnan lausunto, koska he haluavat ottaa mukaan uusia asioita näihin suuntaviivoihin. He menevät pitemmälle naisten oikeuksien suojelemisessa, koska naisten oikeudet on otettava mukaan kaikille politiikan alueille. Kysymys on valtavirtaistamisesta. Meidän täytyy ottaa nämä horisontaalisella tavalla mukaan. Ihan kuten sosiaalinen ulottuvuus, sekin on otettava horisontaalisesti mukaan. Sen lisäksi on naisten oikeuksien valiokunta, anteeksi, minun ryhmäni on tehnyt muita tärkeitä tarkistuksia. Meidän täytyy antaa tässä myös tietynlainen signaali siitä, että tapahtuu uudistuksia. Artikla 9 Lissabonin sopimuksessa – jota kutsutaan sosiaaliseksi horisontaaliseksi lausekkeeksi. Jos se todellakin olisi sellainen, niin silloin ö, makrotaloudellinen ö, ö, ulottuus ottaisiin mukaan. Mutta tällä hetkellä artiklassa 9 sanotaan ihan muuta. Kiitos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 Rova Plum, on viimeinen puheenvuoropyyntö, joka minulla on tullut. Onko muita halukkaita käyttämään puheenvuoron? Ei ole. Rova Plum. Ja sitten minä sanon loppusanan. Eh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää rouva Örriä hänen yhteistyöstään ja olen samaa mieltä hänen kanssaan. Olen vähän pahoillani, että meitä ei kuultu enempää, mutta toivottavasti nämä muutokset vähän parantavat tätä tekstiä ja että nämä suuntaviivat tulevat todella olemaan ratkaiseva tekijä, jotta saamme paljon paremmat työmarkkinat Euroopan Olen tehnyt useita muutosehdotuksia, joissa olen korostanut sitä, tosiasia, että jäsenvaltiot, jäsenvaltiot siinä mielessä, kun ne noudattavat näitä suuntaviivoja, koska minähän olen tämän tehnyt jo Romanian kohdalta, minä korostin sitä seikkaa, että naisten pitäisi olla paremmin edustettuina työmarkkinoilla, nuorten myös. Olen erittäin iloinen siitä, että mainitsitte sen, että meillä pitää olla yhdennetty, integroitu politiikka kansallisille vähemmistöille. Ajattelen tässä erityisesti romeja, mustalaisväestöä. Minä haluaisin, että otettaisiin myös huomioon se, että tarvitsemme selkeätä politiikkaa, kun taistelemme laitonta työvoiman käyttöä vastaan. Meidän pitäisi myös suosia miten voisimme poistaa kaikki negatiiviset tekijät tässä kriisitalouden ajanjaksossa. Olen myös viitannut niihin politiikkoihin, joilla pyritään suosimaan, miten voidaan yhdistää ammatillinen työelämä ja perheelämä. meidän pitää myös edistää sitä, että vanheneva väestö voi olla, olla myös aktiivista. Meidän pitää puolustaa yhdenvertaista palkkausta nuorten ja ö, vammaisten pääsy, parempaa pääsyä työmarkkinoille, jotta voisimme kasvattaa väestön osallistumista työmarkkinoiden toimintaan. Pitäisi myös pohtia sitä, miten voimme tukea yksinhuoltajaperheiden asemaa, koska ainakin olen voinut todeta, että aina kriisiaikoina naiset, jotka ovat noin 9 prosenttisesti yksinhuoltajaperheitä, siis kun, kun äiti on yksinhuoltaja, niin usein he joutuvat erotetuiksi. Kiitän teitä huomiostanne ja toivottavasti löydämme parhaimmat mahdolliset muotoilut, jotta voimme antaa oman panoksemme siihen, miten nämä suuntaviivat lähtevät muotoutumaan Euroopassa tulevana kymmenen vuoden aikana. Kiitos paljon. Minä haluaisin myös kiittää puolestani esittelijää sanoa että sen, mitä me jo sanoimme, meidän ensimmäisen keskustelun aikana, mikä on kyse tässä, kun me lähdemme yhdistelemään näitä linjauksia. Jos me lin- yhdistämme kaksi linjaa tai suuntaviivaa, sieltä pitäisi kuitenkin hahmottaa yksi joku sopiva linja kohesiopolitiilla, mutta kun otetaan esille tämä kohesiopolitiikka, niin siinähän on ensinnä kyse panoksista ei välttämättä näille suuntaviivoille. Jos tässä on kyse kohesiolinjasta, niin silloinhan pitäisi kysyä ehkä aluepolitiikan suuntaviivoista. Nämä suuntaviivathan eivät ole välttämättä mikään työkalu sille, että voidaan käyttää jo olemassa olevia EUn instrumentteja. Tässähän on kyse vain ehdotuksista, linjauksista jäsenvaltioille, joita he voivat sitten mahdollisesti toteuttaa omissa talousarvioissaan. Jäsenvaltioidenhan äh, eihän tässä ole kyse siitä, että lähdetään jakamaan sitä, mitä löytyy eri rahastoista, esimerkiksi kohesiorahastosta. Jos meillä on kyse tässä suuntaviivoista, jos ajatellaan, että tämä on työväline strategialle 2020, jos meidän pitää ajatella, mitkä ovat eri kilpailukykytilanteet eri jäsenvaltioiden välillä EUn alueella, kun ajatellaan rakennerahastojen uudelleen organisointia, jos ajatellaan, miten EUta voidaan paremmin uudelleen järjestää, mutta jos ajatellaan näiden elementtien sisällyttämistä näihin suuntaviivoihin, minun on vähän vaikea ymmärtää, miten lähdetään rakentamaan tai hahmottelemaan työllisyyspolitiikan suuntaviivoja jos samalla pyydetään jäsenvaltioilta jotakin. Minä en, minulle tässä on jonkin paha ristiriita. Eilenhän otimme esille tai kuulimme sen jälkeen, kun olimme tavanneet hallitusten edustajia, jotka edustivat siis yleisten asioiden neuvostoa. Mielestä, eli, siis, eli siis mehän tapasimme tämän työryhmän, jonka kanssa kanssa pitää neuvotella ennen kuin herra Öörin mietintö hyväksytään. Minä ymmärsin, että joissakin öö, tavoitteissa, joista, jotka esittelijä itse asetti yhdeksi keskeisimmistä, tavoitteiksi, keskeisimmistä tavoitteista. 90 prosenttia nuorista tai ovat, olisivat työllistettyjä tai koulutuksen piirissä. mielestäni tässä pitäisi saada hyvin voimakkaasti esille parlamentin kanta, jotta voimme todella neuvotella tästä neuvoston kanssa, koska kyllähän joitakin tarkistuksia pitää voida hyväksyä. Ehm, eli kun te tulette laatimaan sitten näitä kompromissi tarkistuksia, koska meillä on nämä mahdollisuudet neuvoston suhteen. Meidän täytyy todella kohdentaa asioita. Hyödyllisiä, realistisia, joista voidaan todella lähteä rakentamaan parlamentin vahvaa kantaa, että todella saamme itsellemme, saamme revittyä itsellemme tämän neuvoston kanssa tehtävän sopimuksen. Se ei ole missään nimessä helppoa. Meidän täytyy pitää se mielessämme. Neuvoston työryhmässä ovat vieläkin vähän monimutkaisempia, sillä kirjeissähän sanot, kirjeissä voidaan sanoa, että virallisesti asiat sujuvat näin mutta tulemme käsittelemään tätä neuvostossa sen jälkeen, kun parlamentti on tehnyt päätöksen. Mutta mehän kyllä tiedämme hyvin, että asiat etenevät kuitenkin päivä päivältä ja eikä neuvosto aina odota. Minä halusin tuoda esille nämä pari asiaa, mistä meidän pitäisi päästä sopuun keskenämme, ja ne olisivat näitä vahvoja, keskeisiä avainelementtejä, kun keskustelemme neuvoston kanssa. Kiitos. Nyt esittelijä puheenvuoro. Iljan, kysymys Kiitos. Haluan kiittää kollegojen havaintoja. Todellakin on hyvät mahdollisuudet saada aikaan hyviä kompromisseja, mutta muutama lyhyt kommentti. Täällä puhuttiin siitä, miten voidaan mitata köyhyyttä. Komission esityksen syntymisen jälkeen neuvostossa jäsenvaltiot olivat eräänlaisesta laskentatavasta. Minusta tämä on mutkikasta, ongelmallista, mutta joka tapauksessa tämä on sellainen tekijä, joka on syytä ottaa huomioon ja on syytä pohtia edelleen sitä, että jos jäsenvaltiot pääsivät tästä sopimukseen, miten se voitaisiin hyvällä tavalla sisällyttää meidän työhömme. Conlissonille haluaisin sanoa, että minä luonnollisesti tuen vihreitä työpaikkoja ja minusta on hyvä ajatus se, että 2020 strategiassa pidetään erityisenä tavoitteena vihreää taloutta, mutta jos me katsomme, että annamme, osatamme suuntaa, teemme suuntaviivoja, silloin sen täytyy olla tämän tekstin sellaisen, että se on luettavissa oleva. Sitä ei saa rasittaa sillä, että otetaan huomioon kaikki ongelmat ja määritellään ne, koska silloin teksti tulee vaikeasti käsiteltäväksi. Yleisesti ehdottaisin, että ne ajatukset, jotka ovat esillä yksittäisissä tarkistuksissa, että me keskittymme niihin ajatuksiin, koska tekstin luomisessa silloin on helpompi saada aikaan tulosta, kun me ajattelemme konkreettiset, konkreettisia ajatuksia, joista voimme päästä yksimielisyyteen. Näin, että tässä on paljon lähentymistä. Sitten myöskin on tarve puhua pienistä ja keskikokoisista yrityksistä. Konkreettisesti voin sanoa, että 147 tai eh, mainitut tarkistukset, joissa puhuttiin näistä asioista, ovat myönteisellä listallani, joita joka tapauksessa haluan eh, sisällyttää kompromisseihin niin, että niissä kompromisseissa tulee asianmukaisia. Palattakseni siihen ajatukseen, joka nousi esille, minä tuen mitä sitä, että tämä itsetyöllistäminen tavalla tai toisella nousisi esille, mutta kollektiivinen itsetyöllistäminen ei ollut minulle selvää. Luulin, että tämä on sitä tällaista näennäistä itsenäistä ammatin harjoittamista, esimerkiksi sitä, että jokin yritys pakottaa ihmiset siihen, että ne työskentelevät itsenäisen ammatinharjoittajina, jolloin, silloin, jolloin nähdäkseni ole varma siitä, voidaanko sitä tukea. Mutta jos ajattelemme tällaista hyödyllistä ajatusta niin kuin osuuskuntatoiminnan osalta, että itsenäiset ammatinharjoittajat muodostavat osuuskunnan, silloin tämä on hyvä ajatus, mutta silloin voi vain sanoa, että en ymmärtänyt sitä, mitä tarkoitti tämä kollektiivinen eh, itse työllistäminen. Mutta jos puhumme asiasta enemmän, niin varmastikin saamme ratkaisun aikaan. Nimenomaan siis ymmärrän, mikä on osuuskunta, ja se on minusta myönteinen ajatus, ja siihen suuntaan minäkin voin edetä. Sitten tämä flexicurity, eli joustoturva, se ottaisin mutta tämän voimakkaamman tekstin, siis tämä hyvän työn käsite, en oikein pysty ymmärtämään sitä, se mitä kollega Hendel sanoi, se minä kyllä voin ymmärtää, siitä voin olla yhtä mieltä, mutta se, että voidaanko hyvä työ tällä tavoin määrittää, uskon, että voi, meillä voi nostaa esille hyvin moni, moninaisia ajatuksia siitä, joita on vaikea käsitellä, joten tätäkin on hyvä pohtia yhdessä. Mitä rouva puheenjohtaja mainitsi, kohesion osalta se on vakavampi ongelma ja se on todellakin suuri haaste. Minäkin näen ensimmäisen vaaran siinä, että kun 2020 strategia syntyi, että aloitamme uutta keskustelua, aloimme keskustella myöskin näistä suuntavivoista niin, että ei ollut vielä aloitettu seuraavasta rahoitusnäkymistä käytävää keskustelua. Emme siis tiedä, miten, miten voimme rahoittaa nämä kunnianhimoiset tavoitteet. Ja monet puhuivat siitä, että kohesiopolitiikka sinänsä on sellainen, että sillä on uudet tavoitteet, että, että kysymys on siitä, miten että se määritellään uudestaan, se rahoitetaan uudestaan, mutta minusta kohesiopolitiikan välineet ovat menossa sellaiseen suuntaan, että ne luovat kestävää työllisyyttä. Tämä on hyvin tärkeää ajatellen työllisyyspolitiikkaa. Saattaa olla niin, että tällaisella kohesiokappaleella olisi parempi paikka talouden suuntavivojen yhteydessä, jos neuvoston, me neuvoston kanssa katsoa, pääsemmekö lähemmäksi kannoissamme toisiamme ja ehkä pysymme erottamaan toisistaan nämä erityyppiset ratkaisut. En ole tätä vastaan, mutta Minusta on tärkeää puolustaa resursseja niin, että ne suunnataan työllisyyden suuntaan. Tämä on minusta tärkeää. Toisaalta olen sitä mieltä, että työllisyyspolitiikan kannalta katsottuna on merkitystä sillä, että sanomme, että ne, jotka ovat vaikeassa työllisyystilanteessa, että niihin erityisesti olisi kiinnittää huomiota mutta kun on tällainen kriisi, tällainen paine työmarkkinoilla, ei pidä, pitäisi tukea sellaista kehitystä, joka luo kestäviä työpaikkoja. Ja, ja nämä voisi paremmin sopeutua tällaiseen kehittämisen malliin, joten voisimme tämän ajatuksen sisällyttää paremmin mukaan tähän tekstiin, mutta tässä on vielä tehtävää mutta en nyt välittömästi tarttuisi siihen, että asia on näin, mutta olen valmis myös kuuntelemaan puheenjohtajan esityksiä ja olen valmis äh, tekemään lisätyötä tämän tekstin osalta tulevina viikkoina. Ja minä tulen esittämään erilaisia ajankohtia ensi viikolla muun muassa sen osalta, kenen kanssa minä milloinkin pystyn tapaamaan, olen valmis tapaan yksittäisesti ryhmässä ihmisiä, että voimme viedä asiaa eteenpäin. Olisi hyvä, jos saisimme ensi viikolla vietyä päätöksen suuren osan työstä, koska kääntämisellekin täytyy varata aikaa. Ja sen lisäksi yksittäisten ryhmienkin täytyy vielä neuvotella siitä tekstistä, joka on syntymässä – joten meidän täytyisi ensin nyt luoda tekstiä kohtuullisen nopeasti ja sitten sen jälkeen jättää aikaa sille, että voidaan käydä keskustelua, että syntyy riittävä tuki kompromisseille. Toivottavasti voitaisiin ensi viikko, voisimme ensi viikkoon keskittää kompromissien laatimista. Kiitos. Ähm, Kiitos esittelijälle. Mitä tulee jatkoon ja aikatauluun ja allakkaan, meidän pitää joka tapauksessa äänestää 13.14. heinäkuuta. Samaan aikaan minä kyllä ajattelin, että voisimme jättää mahdollisuudet muutoksille näille, näitä kahta päivää ajatellen. Voitaisiin tässä hyödyntää mahdollisuutta, jonka meille tar- tarjoaa Belgian puheenjohtajakausi. Meillä voisi olla trilogi ennen kesälomia. Eli tämä täytyy ottaa huomioon ja teidän mukanaolo, että voisimme optimaalisella tavalla nyt hyödyntää meidän allakkaamme. Mutta äänestämme joko 13 tai 14. päivä heinäkuuta. Eli silloin jää aikaa kompromissitarkistusten käsittelylle niihin perehtymiseen. No niin, nyt olemme käsitelleet tämän kohdan. Kuten sanoin eilen, valitettavasti nämä OECDn edustajat, jotka halusivat esitellä meille heidän tuloksia, miten on edistetty työllisyyttä paikallisesti. He eivät valitettavasti ole päässeet tänne paikalle, eli tulemme perehtymään tähän tekstiin seuraavassa kokouksessamme syyskuussa. Eli näin olemme, tapaamme seuraavan kerran valiokuntamme puitteissa 13. ja 14. heinäkuuta. Oikein hyvää aamupäivän loppua ja loppupäivää.